turvapaikkavirastoa, vaan palautusviraston pikemminkin, ihmisten palautusviraston. Euroopan ulkorajojen suojelun pitäisi nämä rahat laittaa ja lopettaa laiton maahanmuutto, saada sen olla tasolle, erityisestikin kun otetaan huomioon Syyrian sotaa. Meidän täytyy varmistaa tehokas raja, rajojen suojelu. Meidän täytyy estää se, että terroristit pääsevät soluttautumaan takaisin Eurooppaan. Terrorismin torjunnassa EU on epäonnistunut merkittävällä tavalla. Lukuisat terroriskut tämän osoittavat. Omien kansalaisten suojelun täytyy vihdoinkin olla etusijalla pikemminkin kuin näiden niin sanottujen pakolaisten suojelu. Tehkäämme vihdoinkin ver- velvollisuutemme. Pistäkäämme nyt rahahanat kiinni. Ich habe jetzt ein Problem, das auf meiner Mm, minulla on nyt sellainen ongelma, että tässä joutuu joka odottelemaan puhujan listaa. Se ei ole nyt kyllä yhdenmukainen tuon seinällä olevan listan mukana, koska Hiiver olisi ollut minun listallani, mutta eikö hän ole paikalla. No ja seuraavaksi edustaja Brudzinski. Hän on paikalla. Olkaa hyvä. Panie komisarzu, jest takie polskie powiedzenie. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Puolassa sanotaan, että lampun alla on useimmiten pimeintä. Viime aikoina täällä Euroopassa meitä on kiristetty emotionaalisin ja uskonnollisin viittauksin ja meille on vakuuteltu, että meidän on autettava pakolaisia. Minä olin sisäasiain ministeri Puolassa ja siihen aikaan keskustelimme siitä, pitäisikö delegoida toimivaltuutemme EASolle tässä asiassa. Ja kuten mainitsin, lampun alla tai lyhdyn alla on usein pimeintä. Näin sanotaan Puolassa, sellainen sanonta meillä on. Ja tämä on ihan syn- Ehkä esimerkki siitä, miten veronmaksajien rahaa tuhlataan. Me vastustamme vastuuvapauden myöntämistä, koska kaikki ne väärinkäytökset, mitä tuolla virastossa tapahtui, ovat suoranainen skandaali. So, wir kommen nun... Nyt sitten vielä puheenvuorot puhelista ulkopuolelta. Kolme puheenvuoropyyntöä esitetty. Äh, Julie Ward ensimmäisenä first of all i want to state that we do not have a refugee crisis here in europe. there is a. Kiitoksia puhemies. Äh, Jordaniassa, Libanonissa ja monissa Afrikan maissa on pakolaiskriisi. Täällä Euroopassa meillä taas on solidaarisuuskriisi. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut jäsenvaltiot joutuvat kantamaan suuremman vastuun kuin toiset. Minä haluan kiittää niitä maita, Eh, joiden moraalinen kompassi ja johtajuus toimivat ja jotka kantavat vastuunsa silloin, kuin muut vain kohauttelevat olkiaan, kääntävät selkänsä ja unohtavat eurooppalaiset arvonsa. Tarvitaan parempaa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, on vahvistettava, koordinoitava käytännön yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiin kuuluu monta eri ulottuvuutta. Oma maani yhdistynyt kuningaskunta Theresa Mayn luoman hyvin vihamielisen ilmapiirin pohjalta ei ole toiminut oikein. Salvini Italiassa kriminalisoi ne, jotka auttavat ja Pedro Sanchez taas Espanjassa avasi satamansa vain muutaman päivän virkaanastumisensa jälkeen näille pakolaisille. Juta. Kiitos ja teillähän oli minuutti siis puheaika. Seuraavaksi edustaja Ciodaro. Președinte, se vede încă o dată că o idee fantastică, o idee bună în favoarea oamenilor poate fi deturnată. Și din păcate aceste... Kiitoksia Ikävä kyllä tällaiset petostapaukset herättävät lukuisia kysymyksiä. Kyse on erittäin kirjallisista toimista Euroopassa, joita varten turvakavirastoa tarvitaan joka kerta, kun varoja käytetään väärin, täytyy siihen reagoida. Ei ole normaalia, että toimitaan niin, että henkilöt, jotka pistävät toisten rahaa taskuunsa, voivat jatkaa tehtävissään. Meidän täytyy toimia tässä erittäin tiukalla tavalla ja varmistaa tulevaisuudessa tällaista ei tapahdu. Ja eh, tavatavaksen osalta, jota me nyt tänään tarkastelemme, täytyy varmistaa, että näitä ei enää tapahdu. Odotan nyt innolla tehdyn tutkimuksen tuloksia ja toivon mukaan eh, tässä toimitaan Euroopan kannalta järkevällä tavalla. Thank you, eh, President. We could... Kiitoksia puheenjohtaja. Me tietysti voisimme käydä koko litanian läpi, mitä tuolla ajassa on tehty väärin hankinta, prosesseissa tietosuoja, käytänteissä ja häirinnässä ja henkilöstön kiusaamisessa ja niin edespäin, mutta minun mielestäni on tärkeää muistuttaa itseämme siitä, mitä EASON pitäisi tehdä ja kuinka se ei onnistu siinä mandaatissaan. Riittää, kun katsoo, mikä rooli sillä on ollut Kreikassa tuhansia viattomia, epätoivoisia ihmisiä on sullottuna tällaisiin pidätyskeskukseen sellaisilla sellaisissa paikoissa, joissa on jo aivan liian paljon väkeä ja hirveät olosuhteet. Monille ihmisi, monet ihmiset ennakkohaastatellaan ja katsotaan, että onko heillä edes oikeus perusihmisoikeuksiin, ellei heillä katsota niitä, sitä olevan, sitä eh, pätevyyttä, niin silloin heidät lähetetään takaisin suoraan Turkin kautta Syyriään, jossa käydään sotaa. Tämä on vastoin kaikkea omaa tuntoamme. Ja nyt äh, sitten äh, tämän äh, keskustelun päätteeksi johtopäätöksen tekemiseksi komission jäsen Öttingen. Suuri ilo antaa teille puheenvuoro. No kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Haluan vielä todella kiittää esittelijä Sarvamaata, joka todella perusteellisesti valaisee tätä asiaa tässä tekstissään. Me olemme samaa mieltä siitä, että maahanmuutto on merkittävä haaste Euroopalle. Se tulee sitä olemaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Ja näin tarvitaan kestävä, kestävällä pohjalla oleva eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Monia ehdotuksia sen suhteen jo on tehtykin, mutta mutta komission ja muiden asiantuntijatahojen ehdotuksia ei vielä ole pantu täytäntöön. Nämä maahanmuutto- ja turvapaikkatehtävät ovat hyvin merkittäviä ja säännöt, jotka niitä, niiden käsittelyä nyt ohjailevat, tehtiin toiseen maailman aikaan. Ja nyt tarvitaan uusia toimia ja EASON turvapaikkatukiviraston roolia on muutettava, siitä on tultava itsenäisempi toimija. EASOlla on maahanmuuttopolitiikassa aivan keskeinen rooli ja jos nyt katsotaan jatkotoimia, niin Olafin kertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen pohjalta ensin ryhdytään kurinpitotoimiin. Tämä on valvontaviranomaisen tehtävä johtaja ja työntekijät, jotka tekivät väärin heitä vastaan ryhdytään kurinpitotoimiin ja sitten myös oikeudellisiin toimiin, ovatpa ne sitten siviili- tai ja tai rikosoikeudellisia toimia. Ja tämän jälkeen tullaan myös esittämään mahdollisia taloudellisia korvausvaatimuksia ja palautusvaatimuksia. Näihin palataan sitten myös täällä parlamentissa myöhemmin kun ajatellaan, että kyseessä oli kuitenkin skandaali, kyllä, mutta onneksi elettiin demokratiassa, jossa valvonta pelaa Olaf, tilintarkastustuomioistuin, parlamentti ja komissio ovat hoitaneet valvontatehtävänsä ja mielestäni tämä osoittaa, että oikeusvaltio ja demokratia toimivat läpinäkyvästi. Kiitos oikein paljon. Sydämelliset kiitokset teille komission jäsenä. Nyt puheenvuoron saa vielä esittelijämme Parahin Petri Sarvamaa. Kiitos paljon puhemies. Kuten jo täällä tuli mainituksi myös komissaari Öttingerin suulla, merkittäviä parannuksia on saatu aikaan EASON hallintoon uuden johdon alaisuudessa – he ovat sitoutuneita uudistuksiin ja tämä on tuonut tulosta sekä rahoituksen että inhimillisten resurssien kohdalla. Tätä kutsumme uudeksi hallintotavaksi. Uusi hallinto pyrkii avoimuuteen ja tehokkaaseen hallintoon. Se luo tehokkaan hallintorakenteen ja kunnolliset menettelyt ja tämä lisää luottamusta. Aina kun veronmaksajien rahoja menee hukkaan tai käytetään ilman, että reiluja kilpailusääntöjä kunnioitetaan. Euroopan unionin täytyy tällaisesta huomauttaa ja välttyä tällaiselta tulevaisuudessa. Nyt me jäämme odottelemaan yhteistyötä EASan uuden johdon kanssa, jotta voimme läheisesti seurata, kuinka hallinta, hallinta koskevat toimintasuunnitelmat pistetään täyteen vuonna 2019. Tunnustamme kaikki ne ponnistelut, joita on tehty menneisyyden ongelmien korjaamiseksi. Emme voi ottaa poliittista vastuuta varan virastossa vuonna 2017. Mikäli haluamme jatkossakin ottaa vakavasti vastuuvapausmenettelyt, tai mikäli haluamme, että Euroopan parlamentin vastuuvapauslausunnot otetaan vakavasti, emme voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin antaa kielteisen lausunnon, niin kuin tilintarkastustoimistoinkin teki niiden syiden vuoksi, jotka myöskin Olaf löysi tutkimuksissaan. Siksi varanhoitovuodelle 2017 ESOlle ei pidä antaa vastuuvapautta. Kiitos. Parhaat kollegat, näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna ja näin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on edustaja Garcia Muniosin mietinnöstä eh, ja kyse on eh, vastuuvapaudesta EUn yleinen talousarvio, Eurooppa-neuvosto ja neuvosto. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan valtioedustaja ministeri Tuppuraisen. Ja todella eh, näin meillä on nyt sitten kauden aluksi uusi mahdollisuus eh, eh, käyttää laitteita. Me tästä haluan muistuttaa ottaa. Eli te voitte sinisen kortin puheenvuoroa tai puheenvuoroa puhujalista ulkopuolelta pyytää äänestyskorttianne käyttäen sähköisesti. Ja todella näin toimimme tästä eteenpäin. Ja nyt siirrymme sitten tähän seuraavaan keskusteluun. Esittelijä Garcia Munios ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia arvoisa puhemies ja kiitoksia erityisesti rouva Tuppuraiselle Suomen puheenjohtajavaltiolle, että hän on täällä paikalla kuulemassa tätä keskustelua. Vuodesta 2009 lähtien Euroopan parlamentti ei ole pystynyt hyväksymään neuvoston budjetti eh, budjetin täytäntöönpanoa, koska se on ollut yhteistyöhaluton tässä vastuuvapausmenettelyssä. 2017 vuoden vastuunvapausmenettely on puheenaiheena nyt. Jälleen kerran neuvosto ei ole vastannut kysymyksiin, jotka täältä sille lähetimme, eikä se ilmestynyt myöskään kuulemistilaisuuteen, jossa kuultiin pääsihteereitä talousarvion valvonta valiokunnassa 27. maaliskuuta sitten parlamentti lykkäsi neuvoston vastuuvapautta tähän kuuhun, antaen mahdollisuuden neuvostolle parantaa tilannetta. Valitettavasti neuvosto ei ole pannut tikkua ristiin tämän asian suhteen. Ja tämä yhteistyöhaluttomuus, sen lisäksi meidän valiokuntamme on joutunut sen johdosta epäämään vastuuvapauden vuodelta 2007. Kaikki poliitikot äänestivät valiokunnassa yksimielisesti sen puolesta, että parlamentin kannan puolesta, joka sillä on ollut kaikkina näinä vuosina. Me katsomme, että meidän roolimme on vahvistaa ja tarkastaa, että budjettia on käytetty laillisesti, sääntöjen mukaisesti ja hyvän taloushallinnon tapojen mukaisesti. Tämä on aivan kesken, keskeinen toimivalta, mikä parlamentilla tässä on Euroopan kansalaisten ja veronmaksajien kannalta. Taata avoimuus ja koko budjettivarojen asianmukainen käyttö. Ja niinpä me pyydämme neuvostoa reagoimaan siihen Euroopan parlamentin rooliin, joka sillä tässä aiheessa on. Neuvoston pitäisi sopeutua ja hyväksyä demokraattinen valvonta omien tilinsä suhteen, kuten muutkin instituutiot ja Euroopan unionin elimet ovat tehneet. Ja vielä lisääkin tähän liittyy. Vaikka he eivät niin tekisi, niin neuvostonhan pitäisi olla ensimmäinen esimerkki avoimuudesta ja, jos, ja, ja toimittaa meille vaadittavat tiedot vastuuvapautta varten. Näinä menneinä vuosina olemme molemmat instituutiot pyrkineet lähentämään kantojamme, mutta valitettavasti siitä ei ole saatu minkäänlaista myönteistä tulosta aikaiseksi. Mutta minä olen optimistinen ja luotan, että neuvosto on halukas pääsemään sopimukseen, jossa tehtäisiin yhteistyötä mahdollisimman nopeasti. Tässä mielessä toivon, että Suomen puheenjohtajavaltio tekee, on tärkeässä roolissa tämän aikaan saamiseksi. Mietinnössä kosketaan, kosketellaan myöskin yksi, yksityisjärjestelyjä neuvoston puheenjohtajuuden aikaiseksi. Yksityinen rahoitus puheenjohtajavaltion toiminnassa voi antaa väärän mielikuvan unionin tilien hoidosta ja sen takia se on riski ei pelkästään koko neuvoston maineille, vaan koko Euroopan unionin maineille, erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa instituutiot instituutioiden täytyy suojata ja vahvistaa kansalaisten luottamusta. Ja lopuksi tämän luottamuksen nimissä, kun ollaan vastuussa eh, hallinnan läpinäkyvyydestä, niin pyytäisin vielä neuvot neuvostoa kiinnittämään huomiota siihen, jotta saataisiin aikaiseksi tällainen sopimus yhteistyöstä vastuuvapausmenettelyn suhteen mahdollisimman nopeasti. Kansalliset tarvitsevat avointa, luotettavaa ja, ja, ja tehokasta budjetin täytäntöönpanon valvontaa Euroopassa. Kiitos. Tuppurainen tyti. Kiitoksia ja sitten ministeri Tuppurainen. Honorable members, Puhemies, arvon jäsenet, haluaisin ensinnäkin puhua vuoden 2017 talousarvion osalta myönnettävästä vastuuvapaudesta ja sitten voin kertoa keskusteluista ja yhteistyöstä parlamentin ja neuvoston kanssa vastuuvapausmenettelyssä yleisesti ottaen. Mitä tulee vuoden 2017 talousarvion toteuttamiseen, tähän tiedetään perustoimistoin vuosikertomuksessaan, sitä, sitä nyt ei havainnut mitään ongelmia neuvoston kohdalla. Tämä on asia, jota kannattaa painottaa. Mitä tulee yleisempään keskustelun toimielintemme kesken lukuisien vuosien jumiotilanteen jälkeen, vuonna 2018 päästiin yhteisymmärryksi, joka varmistaa pragmaattisen yhteistyön samalla pidetään kiinni kummallakin puolella tietyistä periaatteista. Neuvosto on aina painottanut sitä, että artikla 319 perussopimuksessa mahdollistaa yksittäisen vastuuvaismenettelyn, yhden ainoan vastuuvaismenettelyn koko unionin toiminta varten. Erilliset menettelyt on nyt otettu käyttöön kutakin instituutioita ja elintä varten. Kuulematta eri purasta ja periaatteiden eroisuudesta katsomme kuitenkin, että voidaan löytää yhteisiä hyviä käytänteitä, jotka helpottavat vastuuvapausmenettelyssä yhteistyötä. Neuvosto viittaa vuonna 2011 yhteistyön muistioon joka laadittiin Euroopan parlamentin aloitteesta. Ja kyseessä on teksti, joka annettiin, lähetettiin takaisin parlamentin 2018 toukokuussa. Kesän 2018 käytiin lisäkirjanvaihtoa ja neuvosto pisti merkille silloin tehdyt ehdotukset, jotka tehtiin talousarvion valtavaliokunnan tuolisen puheenjohtajan Rova Karesin johdolla. Ennen Euroopan vaalia neuvosto sai kirjeen uudelta kontvaliokunnan puheenjohtajalta Rova Holmeerilta hän, siinä pyydettiin palautetta tietoisuutta hänen edeltäjänsä tekemistä ehdotuksista. Neuvoston valmistelemat elimet tällä hetkellä tarkastavat sitä, kuinka jatkossa toimitaan. On erittäin tärkeää neuvoston kannalta pistää merkille tai tietää, onko parlamentti edelleenkin yhteisöllistymistavan takana, joka viime vuonna omaksuttuin erityisestikin, kun on kyse soveltamisalan rajoittamisesta vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. va, on kyse talousarvion täytäntöönpanosta. Ei sitä voi käyttää keinona, jolla pyritään tekemään neuvostosta vastuullinen toimista Euroopan parlamentin suuntaan. Toinen tärkeä elementti on vastavuoroinen tiedonvaihto instituutioiden kesken. Yhteistyömuistion luonnoksessa sanotaan, että huolimatta näkemyseroista vastuuvarapapausmenettelyn osalta parlamentti ja neuvosto tarvitsevat samantyyppisen tosiasian perustuvan pohjan työlleen. Tämä olisi yhteinen pohja, jolta ponnistettiin viime vuonna ja toivon mukaan näin edelleenkin on. Tämä täytyy kuitenkin varmistaa myöskin konkreettisiin termein. En voi ennakoida tänä päivänä, miten neuvosto tulee reagoimaan Holmarin kirjeeseen. Neuvosto on määrittelemässä kantansa siitä, miten voitaisiin parhaalla tapaa edetä. Voi kuitenkin taata, että puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, että tämä prosessi saadaan päätöksen ja löydetään sellainen ratkaisu, joka sopii molemmille toimielimille. Kiitos oikein paljon fraktion der Europäischen Volkspartei. EPP-ryhmän puolesta edustaja Angelika Vintsik. Edustaja Vinski, teillä on puheenvuoro. Arvoisa puhumies, arvoisa Rova Tuppurainen, hyvät kollegat, ensinnäkin sydämellinen kiitos esittelijällemme Vamunjusille hänen miet- mietinnöstään. Eurooppalaisen elämänmuodon suojeleminen tarkoittaa minulle myös sitä, että rahoitetaan Euroopan toimielimiä ja että sen täytyy olla eh, ymmärrettävissä kansalaisille. Kuitenkaan meidän eh, valiokuntamme jäsenet eivät voineet hyväksyä vuonna 2017 vastuuvapautta neuvostolla oli 562 miljoonaa euroa käytössään, mutta se ei, ei ollut valmis vastaamaan kirjallisiin kysymyksiin eikä ollut myöskään valmis osallistumaan vastuuvapauskuulemiseen. Toivoisin, kuten kolleganikin, että me löytäisimme täällä hyvän ratkaisun ja kiitän kollegaamme ja valiokunnan puheenjohtaja Rova Holmajeria, että hän on ryhtynyt neuvotteluihin neuvoston kanssa. Tulevaisuuden kannalta toivoisin Euroopan unionille enemmän avoimuutta, en kuitenkaan lasista läpinäkyvää kansalaista, vaan lasisia läpinäkyviä toimielimiä, erityisesti jos niitä rahoitetaan meidän veronmaksajiemme rahoista. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi Rova Lara Wolters Um, Kiitos puhemies. Pidän tervetulleena tätä mietintöä, erityisesti kun suhtaudutaan kriittisesti näihin yksityisiin sponsoroihin, sponsoreihin eh, EUn puheenjohtajavaltioissa. Romaneissa esimerkiksi Coca-Cola sponsoroi eh, puheenjohtajavaltiota, kun samalla elintarvike asioista neuvoteltiin. Suomessa hyväksyttiin 100 BMW eh, tukea samalla, kun eh, neuvoteltiin tähän asiaan liittyviä asioita. Ja tässä on erilaisia bisnesmahdollisuuksia, joita puheenjohtajakausi tuo, jos yritystoimintaa käytetään näin sponsoroimaan, niin tämä vie EUlta uskottavuutta. Tässä on eturistiriitoja ja avoimuusongelmia ja luottamus menee myös. Viime vaaleissa yhä useampi nuori osallistui ja äänesti. Heidän pitäisi luottaa Eurooppa-hankkeeseen ja meidän pitäisi todellakin tätä edistää. Tällainen sponsorointi vie pois tämän luottamuksen, jota meille annettiin ja tämä osoittaa, että EU on vain muutamia varten, muutamia yrityssponsoreita varten, mutta me haluamme sellaisen EUn, joka asettaa etusijalle julkisen hyvän eikä, ja viedään pois näitä, näiden intressiryhmien etuja. Ja minä kaksi viikkoa sitten kysyin ihan samasta asiasta, mitä jotain tehdä yksityisille sponsoreille, mutta Suomi valtiona kiersi tämän asian ja vastasi, että tämä on jäsenvaltioiden asia, mutta viimeksi kun minä tarkistin asian, niin kyllä Suomi oli jäsenvaltio ja neuvosto koostui jäsenvaltioista. Eli siksi esittäisin uudelleen tämän kysymyksen. Aiotteko olla sellainen voima, joka vie EUn kansallisilta luottamuksen vai panetteko tähän yksityisten sponsorien asiaan ja Euroopan parlamentin kanssa yritätte lisätä ja luoda uutta luottamusta EUhun? Edustaja eh, Mikulas Peksa. Ja myslím, že tahle procedura udělení absolut... Kiitos, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Vastuuvapausmenettely Euroopan neuvoston ja neuvoston osalta on aihe, jota on käsitelty pitkään. Neuvosto ei voi jatkaa toimintaa entiseen tapaan. Minusta tämä asia kyllä osoittaa sen, että parlamentti ja neuvosto eivät ymmärrä toisiaan, vaikka näiden toimielinten pitäisi yhdessä auttaa toisiaan tekemään asioita kansalaisten eteen. Tähän liittyy myös varojen käytön valvonta. Nämä varat ovat veronmaksajiemme rahoja. Me hallinnoimme niitä yhdessä ja meidän on huolehdittava siitä, että vastuuvapausmenettely hoidetaan kunnolla – Parlamentin on huolehdittava tehtävistään ja valvoa sitä, miten varoja käytetään. Me olemme tilivelvollisia äänestäjillemme ja meidän on siksi huolehdittava siitä, että olemme kansalaisten luottamuksen arvoisia. Siitä syystä emme voi hyväksyä vastuuvapautta, tai jos ei neuvosto tai parlamenttia vastaan. Kiitoksia. Edustaja Kuus. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat ja neuvoston edustajat uutena edustajana minua kovasti yllätti se, kun kuulin ensimmäistä kertaa sen, että neuvostolle ei ole vastuuvapautta myönnetty seitsemän vuoteen. Ja nyt minä kysynkin itseltäni, että miten tämä voi olla tänäkin vuonna näin on. Emme voi siis myöntää vastuuvapautta vuodelle 2017, koska yhteistyöstä on puutetta. Nyt kysyn teiltä, että Oletteko sitä mieltä, että parlamentilla ei ole äm, oikeuksia äm, valvoa ää, niitä määrärahoja, jotka saatte EUn budjetista tuota puolta miljardia. Emmekö teidän mielestänne saa tätä valvontaa harjoittaa? Tämä on kysymys teille. Teidän pitäisi tämä asia selvittää, koska jos kieltäydytte tästä tarkastuksesta, tästä mahdollisuudesta myöntää vastuuvapaus budjetille, niin sitten on kysyttävä, miksi, mitä varten parlamentti on ylipäätänsä olemassa, tarvitsemmeko tätä parlamenttia enää, ja jos emme pysty myöntämään vastuuvapautta toiselle unionin toimielimelle. Siksi pyytäisin, että harkitsisitte ja miettisitte tätä tarkkaan. Hyvä kollega, minä kyllä odotan, että tämän parlamentin jäsenet eivät kyseenalaista tämän parlamentin merkitystä. Se on Euroopan unionin demokratian ytimessä. Herra Jarnetski. Oh, uh, arvoisa puhemies hyvät naiset ja herrat vastuuvapausmenettely erikseen eri e n toimielimille parantaa meidän menettelyitämme. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme taata tietyn avoimuuden ja tilivelvollisuuden kansalaisten edessä. On myös tärkeää, että näin voidaan taistella väärinkäytöksiä vastaan. Kaikki toimielimet toimivat näin, paitsi neuvosto. Paitsi neuvosto siis. Asiakirjoja esitellään, vastataan kysymyksiin ja tullaan toimielimiin mukaan. Miten me voimme antaa vastuuvapauden, kun emme saa mitään tietoja, emme saa mitään vastauksia kirjallisiin kysymyksiin, joita parlamentista lähetetään? Ja kun parlamentissa järjestettävään vastuuvapauskokoukseenkaan ei tule neuvoston edustajia. Tässä ei suhtauduta vakavasti parlamentin rooliin. always said Kiitoksia edustaja Hever. One thing. Minä olen aina sanonut, että EU-ssa osataan rahaa hanskata. Ja tässä vastuvapausmietinnössä tämä käy taas ilmi. 100 000 euroa meni eh, lepo tuoleihin ja suuri määrä ampumaan rataan ja on myös teemapuistoon viety lapsia. 55 000 meni suureen juhlaan, jossa voitiin koko yö juhlia, tanssia ja juoda ja 115 000 euroa meni champagnepulloihin haluatko britit todellakin laittaa yli 30 miljardia taas uutta perussopimusta varten, vaan halutaanko taas kontrolli itselle. Minä sanon, että nyt kyllä riittää. Nyt kyllä riittää, että meidän rahoimme käytetään tällä lailla. Siksi tarvitaan hyvin selkeä Brexit-irtisanoutuminen. Seuraavaksi edustaja Zdehovski. Pane předsedající, já pevně věřím, že... Kiitoksia, puhemies. Minä olen vakuuttunut siitä, että kuten britit Brexitin jälkeen ähm, hoitavat omat raha-asiansa, he näyttävät meille, miten he raha-asiansa hoitavat. Ja sitten minä mielelläni matkustan Iso-Britanniaan katsomaan, että miten siellä sujuu. No, Äh, on erittäin tärkeää mielestäni päästä yhteisymmärrykseen äh, puolueen rajat ylittävästi. Iiden kollegat mainitsivat, että minkäänlaista yhteisymmärrystä ei ole ollut äh, talousarvion valvonnan suhteen viimeisen seitsemän vuoden ajan. Ensi vuonna minä olen esittelijä, joka vastaa neuvoston vastuuvapaudesta. Olen ottanut tämän tehtävän hoitaakseni, koska mielestäni tarvitsemme enemmän vuoropuhelua. Ja tässä tarvitsen enemmän apua Klaus Velleltä. Me tarvitsemme enemmän avoimuutta ja meidän pitää pystyä keskustelemaan siitä, miksi Euroopan parlamentti valvoo eh, Euroopan määrärahojen hoitamista. No kuitenkin meidän kysymysten esittäminen on täysin normaalia samalla tavoin kuin brittikollegat esittivät kysymyksiä neuvostolle. Toivon, että kaikki täällä salissa haluavat enemmän avoimuutta ja tämä on se kompromissi, jota meidän pitäisi ajaa. Tällä tavoin meidän pitäisi osoittaa Euroopan kansalaisille, että me olemme niitä, jotka haluavat enemmän avoimuutta. Arvoisat kollegat, nyt meillä on puhujat puhujalistan ulkopuolelta. Minulla on yksi puheenvuoropyynti, mutta sitä ennen haluaisin sanoa erään peri, perustavanlaatuisen asian. Täällä on nyt vähemmän kollegoja paikoilla kuin mitä täällä salissa on lippuja kollegojen paikoilla kun kyseessä on parlamentti, joka edustaa kansalaisia kansalaisten kautta, niin minä sanoisin kyllä, että tuollainen lippu ei ihmistä korvaa. Meidän kansalaisten pitäisi edustaa täällä kansalaisia ja siksi pyytäisin, että harkitsisitte tätä korvaa ja meidän pitäisi ihmisinä osallistua keskusteluun, eikä tuollaisin eh, esinein, jotka ovat vieläpä työjärjestyksen vastaisia. No niin, nyt mennään eh, puhujiin puhujallisten ulkopuolelta. Herra Chodaru. Kiitoksia, puhemies eh, olen kuullut hyvin vakavia asioita tänään ja meillä täytyy olla erilainen lähestymistapa, demokraattinen lähestymistapa, sama kun ajatellaan Euroopan unionin määrärahojen valvontaa. Minusta on uskomaton, että kansalaisten valitseman parlamentin e, edestä piilotetaan asioita, oli kyse sitten budjetista tai muista mm, prosesseista. Me tarvitsemme e, elimiä, jotka riippumattomasti tarkastavat budjetin, jotta olisimme kaiken epäilyksen ulkopuolella. Ja me muistutan siitä, että parlamentti tällä hetkellä on demokraattisesti valittu elin. Siksipä pyytäisin, että löytäisimme yhtenäisen menettelyn, jolla voimme vastata tähän hyvin tärkeään tarpeeseen. Nyt herra ad hoc, herra Patten vielä pyysi puheenvuoroa. Haluaisin antaa hänelle puheenvuoron. Uh, arvoisa puhemies. Edustaja zdechovsk ystävällisesti viittasi yhdistyneeseen kuningaskuntaan tässä yhteydessä ja siksi haluaisin todeta pari seikkaa. Nämä eivät liity sinänsä demokratiaan, vaan vastuullisuuteen demokratioissa. Mielestäni avoimuus on yksi keskeisistä osista, jotka liittyvät luottamuksen lisäämiseen kansalaisten suuntaan. Tämän keskustelun aikana on puhuttu avoimuudesta yhä uudestaan. Se ei ole yllättävää, kun puhutaan 562 miljoonasta eurosta, josta ei ole kerrottu parlamentille niiden käytöstä. Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt todella pohdittava näitä seikkoja. Ensinnäkin ulkoinen tilinpito. Tällä hetkellä sisäinen tilintarkastusjärjestelmä ei toimi. Toiseksi täytäntöönpanovallan on kyllä tultava esiin parlamentin valiokunnassa. En voi kuvitella sellaista tilannetta, jossa neuvosto kieltäytyy tulemasta valiokuntaan. Ja sponsorointikysymykset on selvitettävä, koska kansalaisten on saatava avoimuutta. Kiitos. Neuvostolla onkin vastaus, mahdollisuus vastata saman tien. Rova Tuppurainen, teillä on puheenvuoro. Arvoisa äh, puhemies, hyvät äh, naiset ja herrat, arvostan sitä äh, keskustelua, jota kävimme tänään. Haluaisin korostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja itse on sanonut teidän talousarvionne valvontavaliokunnassa, että neuvosto tarkastetaan samalla tavoin kuin mikä tahansa muu toimielin. Lisäksi neuvosto antaa parlamentille kaikki varainhoitoon liittyvät asiakirjat, jotka löytyvät vastuuvapausmenettelystä. Parlamentti on ollut pääsy kaikkiin asiakirjoihin, jotka sisältävät kaikki relevantit tiedot siitä, miten neuvosto käyttää määrärahansa ja miten se järjestää työnsä. Arvoisat jäsenet, haluaisin tässä toistaa, että Suomen puheenjohtajavaltio on sitoutunut siihen, että yritetään löytää, mm, katsoa kaikkia eri mahdollisuuksia, jotta löydettäisiin ratkaisu, joka toimii kaikille, jotka kumpikin osapuoli voi hyväksyä. Ja yksi edeltäjäni neuvoston puheenjohtaja sanoi, että EUn toimielimet voivat saada kansalaisten luottamuksen unionissa vain yhdessä, eivät toimiessaan toisiaan vastaan. Ja sitten vielä tästä yritysten sponsoroinnista haluaisin toistaa, että yritysten sponsorointi on asia, joka on jokaisen jäsenvaltion vastuussa. Tietenkin kuitenkin neuvosto on poliittisesti vastuussa unionin kansalaisille, ja tämä vastuullisuus toimii myös kansallisten hallitusten kautta, joita valvovat kansalliset parlamentit. Tämä ei toimi Euroopan parlamentin kautta. Kiitoksia tästä keskustelusta, puhemies. Kiitos oikein paljon. Sitten esittelijällä on vielä mahdollisuus puhua edustaja Garcia Munoz. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää budjetinvalvontavaliokunnan edustajia yhteistyöstä esitetyistä tarkistuksista ja kaikista siitä, mitä keskustelussa on sanottu, erityisesti siitä, että on tuettu mietintöä. Minä toistan, että on tärkeää löytää ratkaisu tähän erimielisyyteen. Tässä on kyse toimielinten eh, maineesta ja me todellakin olemme kansalaisille tämän velkaa. Emme saa antaa kenellekään mahdollista käyttää Staverin tapaisia puheenvuoroja. On hyvä, että nyt pyritään sellaiseen ratkaisuun, joka olisi molemmilla osapuolilla tyydyttävä. Olisi tärkeää aloittaa neuvottelut mahdollisimman nopeasti. Molemmille tahoille on tärkeää päästä sopimukseen, sillä tämä moni, monta vuotta jatkunut tilanne ei johda yhtään mihinkään. Ja sponsoroinnin osalta sanoisin, että olen huolestunut siitä, että kansalaisilta voi mennä luottamus Euroopan unioniin, vaikka tämä onkin jäsenvaltioille kuuluva asia. Kiitos. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Tähän päättyy keskustelu. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Neuvoston ja komission julkilausuma koskien syrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistämistä. Toivotan tervetulleeksi komission ja neuvoston edustajat. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa neuvoston edustaja Rova Tuppurainen. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet. Minulla on ilo osallistua keskusteluun tästä tärkeästä aiheesta, joka koskee laajalaista syrjinnän vastaista direktiiviä. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tasavertainen kohtelu on tärkeä periaate – samoin kuin kaiken syrjinnän vastustaminen. Kuitenkin jäsenvaltiot päättävät vastustaa syrjintää eri tavoin. Direktiivissä olisi tärkeää se, että täytettäisiin aukot eu lainsäädännössä ajatellen sitä, miten kehitellään toimijoilla, turvataan tasavertainen kohtelu kautta Euroopan unionin. Siinä puhutaan uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta – iästä ja sosia- seksuaalisesta suuntautumisesta. Kyse on siitä, että syrjintä ei voi tapahtua näiden syiden takia työpaikoilla, eikä myöskään kun puhutaan tuotteisia palveluiden pääsystä. Kun ehdotus tehtiin vuonna 2008, Euroopan parlamentti nopeasti päätti päätöslausemasta, joka pääsisi mukaan päätöksentekoprosessiin neuvoston puolelta – 11 vuotta on kulunut ja jokainen puheenjohtajavaltio on saanut tämän työsarakseen. Yksimielisyys vaaditaan neuvostossa tämän ehdotuksen hyväksymiseksi ja tähän tavoitteeseen on vaikea päästä. Lisähaasteita on vielä toimivallan jaon osalta oikeusvarmuuden ja taloudellisten vaikutusten osalta muun muassa. Siksi Näiltä osin neuvostossa ei päästä yksimielisyyteen. Paljon on ponnisteluita tapahtunut jo keskusteluissa etenemiskertomuksen mukaan, mutta meistä tuntuu, että lisäkeskustelut eivät auttaisi purkamaan tätä umpikujaa. Siksi me puheenjohtajakaudellamme olemme päättäneet lähteä laajempaan syrjimättömyyden keskusteluun – ja tämä huipentuu EPSCO-neuvoston kokoukseen 24. päivä lokakuuta, parin päivän kuluttua siis jo. Me oletamme, että pääsemme käymään hedelmällistä rakentavaa keskustelua, joka voi myös vaikuttaa tulevan komission toimeen tällä politiikan alalla. Keskustelun tavoitteena on ensinnäkin tutkailla nykytilannetta ja sen haasteita syrjimättömyyden osalta EU:ssa. Ja toiseksi pohditaan mahdollisia etenemisteitä. Toisin sanoen me haluamme päästä toteamaan, minkälaisia toimia voitaisiin tarvita, jotta voidaan huolehtia siitä, että tasavertaisen kohtelun periaate toteutuu, jotta voidaan edistää syrjimättömyyden periaatteen leviämistä laajemmallekin kuin työpaikoille. Me toivomme, että tämän poliittisen keskustelun pohjalta saadaan parempi käsitys siitä, mitä jäsenvaltiot odottavat tältä saralta tulevaisuudessa. Ja toivottavasti tämä antaa myös mahdollisuuden jäsenvaltioille katsoa uudestaan tätä ehdotusta vähän toiselta kannalta. Me suhtaudumme optimistisesti ja kunnianhimoisesti, mutta samalla puheenjohtajavaltiona haluamme totta kai kunnioittaa kaikkien jäsenvaltioiden kantoja kuulla kaikki kannat tästä keskeisestä ehdotuksesta. Tämä tuleva keskustelu on tärkeää ja oikea-aikaista. Ja ehkä tämän tuloksen pohjalta voidaan luoda uusia edistysaskeleita. Haluaisin vielä painottaa sitä, että syrjimättömyys on meidän sopimuksissamme ja sosiaalisten oikeuksien pilarissa ja monissa yleissopimuksissa, jotka on ratifioitu. Kaikilla kansalaisilla on oikeus syrjimättömyyteen. Tämän perusoikeuden lisäksi on myös taloudellisesti, sosiaalisesti hyödyllistä, jos kaikki saavat aidon mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan. On aivan selvää, että työsarkaa on edelleen paljon. Edessämme en usko, että en usko, että kukaan neuvoston jäsen voisi kiistää tämän. kysyä vain siitä, miten tässä kysymyksessä nyt edetään. Tässä mielessä luotan siihen, että tuleva ministerien tapaaminen antaa meille hyvän keskustelumahdollisuuden. Hyvät jäsenet, kiittelisin parlamenttia siitä, että parlamentti jatkuvasti taistelee syrjintää vastaan ja edistää tasavertaista kohtelua – Meistä on ollut kiinnostavaa tutustua parlamentin arvokkaisiin ehdotuksiin tässä ajatellen perusoikeuksia vaikka tai vähemmistöjen suojelua tai tuorempana kysymyksenä teksti, joka liittyy naisten oikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Mielelläni osallistun tähän keskusteluun. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Sitten komission puolesta komissaari Jurova, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, syrjintä ei mahdu unioniin millään tavalla, tapahtuipa se työelämässä tai sen ulkopuolella. Ja riippumatta siitä, johtuuko se roduista, alkuperästä, sukupuolesta, e, uskonnosta, iästä tai sukupuolista suuntautumista. Ja sen takia on niin tärkeää, että saadaan horisontaalinen syrjimättömyysdirektiivi. Tämä mahdollistaisi varmistaisi sen, että tasa-arvo koskee ihan kaikkia, kaikkia elämän osa-alueita. Jo monta vuotta Euroopan parlamentti on tukenut tätä ehdotusta ja haluan tässä yhteydessä kiittää parlamenttia siitä, että olette olleet näin päättäväisiä ja jatkuvasti tehneet yhteistyötä. Meillä on jotain uusia Eh, tietoja eurobarometristä, jotka koskevat syrjintää ja 24.10. ne julkaistaan. On havaittaessa, että edistystä on hyvin vähän tapahtunut, kun eh, puhutaan syrjinnästä ja syrjintään liittyvistä eh, asenteista verrattuna vuoteen 2015. Nykyisten lukujen mukaan 53 prosenttia eurooppalaista on sitä mieltä, että syrjintää on kentällä paljon liittyen sukupuoliseen suuntautumiseen ja romani alkuperä olevien kohdalla 61 prosenttia eurooppalaista sanoo, että syrjintää todellakin tapahtuu ja ne, jotka ovat homoseksuaaleja, lesboja, eh, biseksuaaleja mm, tai transsukupuolisia, yli 50 prosenttia kokee, että heitä on syrjitty 12 viimeisen kuukauden aikana. Eli on osoitusta siitä, että syrjintää on yleisesti. Tämä on haitallista sekä näille yksilöille että ryhmille, joita se koskee, ja sen lisäksi se tulee kalliiksi yhteiskunnalle. 2018 raportti osoittaa, että tämä tasa-arvon puute vähentää BKT ja verotuloja yksi esimerkki tästä, jos ajatellaan etnisen taustan ja eh, rodun vaikutuksia. Jopa kahdeksan eh, miljardia tulee työtulon menetystä ja lisäkärsimystä. Tätä varten komissio on 2008 alkaen pyrkinyt saamaan hyväksyttyä horisontaalisen syrjinnän vastaisen direktiivin. Emme aio antaa periksi. Pyrimme neuvoston kanssa ylittämään poliittiset jumiutumiset ja aloittamaan todellisen työn jäljellä olevien teknisten asioiden osalta torstain sosiaali- ja sen neuvostossa käydään tätä asiaa koskeva poliittinen keskustelu. Ja kuten puheenjohtajavaltio sanoi, me tarvitsemme yksimielisyyden tähän päätöksentekoon. Emme kuitenkaan anna periksi ja jatkamme kerta toisensa jälkeen. Me teemme ihan kaikkemme voidaksemme saada ratkaistua täytäntöönpano- ja kulukysymykset, ottaen huomioon myös muun muassa YK eh, yleissopimuksen joka koskee vammaisten oikeuksia ratifioinnin ja myös eh, Euroopan eh, pääsyn edistämislainsäädännön. Minä haluaisin kiittää Suomen puheenjohtajan valtiona siksi, että on edistetty syrjimättömyyttä. Minä tulen torstaina neuvoston kokoukseen keskustelemaan ja neuvoston tulos tulee olemaan avainasemassa, jotta päästäisiin tästä nykyistä pattitilanteesta. Tämä keskustelu on tärkeä, on edistettävä neuvoston osalta sitä, että voitaisiin päästä sopimukseen. Kiitos. Miss Walsh, Maria. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Maria Walsh. Kiitos oikein paljon puhemies. Haluaisin aluksi sanoa, että olen erittäin iloinen siitä, että sekä Suomen puheenjohtajavaltio että eh, Helena Dalli, tasa-arvo, eh, tuleva tasa-arvokomissaari, ovat sitoutuneet viime viikkoina eh, voimakkaasti siihen, että edistettäisiin tätä asian uudistamista tai parantamista. On erittäin tärkeää, että sekä neuvosto että komissio tunnistavat, että on tärkeää edistää kiireellisesti tätä direktiiviä. On tarpeen, että laadimme tiekartan ei vain siitä, miten tämä asia saadaan käyntiin, vaan myös, että miten suljetaan tämä lainsäädännön porsaan reikä, joka jättää monet kansalaiset syrjintävaaraan liittyen esimerkiksi heidän uskontoonsa, seksuaaliseen suuntautumiseensa tai etniseen alkuperäänsä tai ikäänsä. Viime vuosina e, maailma on edennyt. Monet EU-valtiot ovat hyväksyneet edistyksellisiä tasa-arvolakeja No, mutta EU-lainsäädäntö tässä e, rahaa jäljessä ja olemme varmasti kaikki samaa mieltä tästä. Me emme voi olla maailman johtajia ihmisoikeuksien suojelemisessa, jos emme toimielimenä pysty näitä oikeuksia tähän direktiiviin kirjaamaan. Syrjimättömyys on ihmisoikeuksien perus kivi ja se löytyy kaikista ihmisoikeusyleissopimuksesta. Syrjiminen on yksi suurimmista ihmisoikeushaasteista, joita EUn jäsenvaltioilla on. Meidän on muutettava tämä tilanne. Meidän on selvästi välitettävä viesti, että ihmisoikeuksista ei voi neuvotella ja paras on aloittaa heti täältä kotopuolesta. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Silvi Kujon. Kiitos puhemies. 2009 maaliskuussa yli kymmenen vuotta sitten kansalaisvapausvaliokunnassa äänestettiin direktiivin, direktiivistä, joka estäisi syrjinnän eri syistä kaikilla eri elämänaloilla. Mutta tämän äänestyksen jälkeen, mitä on oikeastaan tapahtunut? Kymmenen vuotta sitten varmasti edeltäjämme ajattelivat, että tällainen eh, edistysmielinen teksti, jonka tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja, tulisi neuvostossa yksimielisesti hyväksyttyä. Mutta tämä oli naivi ajatus. Jäsenvaltioiden edustajat eivät ole kyenneet sopimaan ja monet ovat käyttäneet eri erilaisia eh, rahoitukseen liittyviä argumentteja tätä selittääkseen. Mutta pitää ajatella, onko tilanne syrjinnän osalta muuttunut, onko ehkä niin, että eh, vähemmistöjen kimppuun enää käydä ja onko heidän elämänlaantunsa parantunut. Voivatko vammaiset sanoa, että työ, eh, liikenne ja muut mahdollisuudet ovat heillä samat kuin ei-vammaisilla? No ei tietysti. Tämä tällainen päätöksenteon jumittaminen vie luottamusta kansalaisilta EU-suuntaan ja siksi on selkeitä demokratian ongelmia. Euroopan unionilla on puitteet, jotta voidaan toistella eh, syrjintää vastaan ja sen takia me tarvitsemme tässäkin nyt eteenpäin menoa. Minä sanon tämän siksi, että nyt on tulossa uusi eh, komissio ja myös Suomi puheenjohtajavaltiona tämän asian käsittelemiseksi. Kiitoksia. Sitten Kiitos puhemies. Direktiivi on ollut neuvoston pöydällä jo yli kymmenen vuotta. Me haluamme tukea komission sen Jurovaa. Ja syrjinnän kieltäminen on ainoa asia, joka löytyy kaikista kansainvälisistä sopimuksista ja artiklassa kaksi perustamissopimuksesta on ihmisiä, joilta viedään ihmisarvoon liittyviä oikeuksia. Jotkut syrjinnän muodot on selkeästi tunnistettu, toisia ei tunneta niin hyvin tällä hetkellä on sellaisia fanaattisia ihmisiä, jotka ovat organisoituneet ja jotka tekevät mahdottomaksi muiden elämän ilman, että heitä häiritään pitäisi olla mielipiteen vapautta esimerkiksi meillä Kataloniassa, jotta voidaan saada aikaiseksi identiteettiin pohjautuva mm, kansa. On syrjintää. On vuosikausia ollut niin, että lapset eivät Unescon suosituksen mukaisesti voi opiskella espanjan kielellä. Tänä vuonna vuotias oppilas sai opettaja käymään kimppunsa siksi, että hän piirsi vääränlaisen lipun, Espanjan lipun, ja ihmisiä syrjitään. Tämä on todellista eh, vihaa. Tällainen fanaattinen syrjintä on meidän ongelmamme. Tällaiset fundamentalisti tsunamit eivät saa määrätä missään päin Eurooppaa. Me todella tarvitsemme tätä direktiiviämme. Tuemme ihan täysillä sen aikaansaamista. saamista. Kiitoksia sitten edustaja Majid. assalamu alaikum. Hyvät ystävät, Joinain aikoina poliitikot ovat rohkeita ja tekevät päätöksiä, jotka ovat hyvin vaikeita. Tämä koskee sekä meppejä että hallituksia. Mutta mitä tulee syrjimättömyyden horisontaalisen direktiiviin, niin tätä toimintaa ei tässä tapauksessa nähdä. Kansalaiset ovat teitä edellä. He eivät ymmärrä vastalauseitanne. He ymmärtävät syrjimättömyyden ja sen kiireellisyyden paljon paremmin kuin mikään EUn toimielin. Me emme voi hyväksyä sitä, että on tietty syrjimättömyyden hierarkia, tai että kun lähdetään työpaikalta, niin syrjimättömyys ei enää päde. Kansalaiset vaativat sitä, että tämä itsestäänselvyys laitetaan lakiin kaikkialle Euroopan unioniin. Se, mikä on reilua kohtelua yhden eurooppalaisen osalta, olkoon myös toisen. Me olemme odottaneet 11 vuoden ajan. Neuvostossa on jarruteltu. Parlamentti ja komissio ovat olleet yhdellä linjalla. Jos tämä odottaminen, neuvoston yksimielisyyden odottaminen, johtaa epätasa-arvoon, minä todella pyytäisin, että että neuvosto ottaa artikla 48.7 passarelin lausekkeen käyttöön, jotta voidaan siirtyä määräenemmistöäänestykseen. Meidän pitää olla nyt tiukkana oikeudenmukaisuuden takia. Yhdenmukainen Euroopan unioni, jossa kaikki kunnioittavat ihmisoikeuksia ja tasa on tavoitteemme. Kiitos. Kiitoksia edustaja Nikolaus Fest. Ja, danke. Niin, kiitos äh, puhemies. Eurobarometrin mukaan vuodelta 2015 21 prosenttia äh, kysytyistä sanoi, että heitä on syrjitty viimeisen 12 kuukauden aikana. Äh, näistä 21 prosentista kolmannes koki ikäsyrjintää, koska he olivat alle 30 tai yli 55 vuotta. Minulle oli uutta se, että ähm, voi kokea syrjityksi itsensä, kun on nuorempi kuin 30 mielelläni olisin siinä tilanteessa. 2 prosenttia seksuaalisen suuntautumisen takia, 1 prosentti transseksuaalisen suuntauden. Tieteellisesti yhden tai kahden prosentin luvut ovat kyseenalaisia. Seksuaalinen syrjintä ei 2015 Euroopassa siis ollut enää tärkeä aihe, ja jos on ollut esimerkiksi Christopher Street Daylla tai Love Paradeilla, niin tietää, että tämä on hieno kehitys. Nyt on vielä kolme syytä, uskonto, ikä tai etninen alkuperä. Jos jäljelle jäävät ikä ja uskonto, jos, eh, siis eh, uskonto ja etninen lähestymistapa. Berliinistä ja monesta muista eh, kaupungeista tiedetään, että ei haluta että muslimitaksiyrittäjät eivät värillisiä palkkaa, intialaiset ravintolan omistajat eivät halua muslimeja ravintolansa. Moni ö, yhteiskunta on syrjinnän yhteiskunta ja vaikka tuhat lakia tehtäisiin, niin tätä syrjintää ei saa poistettua yhteiskunnasta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Björk. Tack så mycket. Kiitos oikein paljon, arvoisa puhemies. Me elämme Euroopassa, jossa äärioikeisto valtaa alaa. Jotkut meistä altistuvat erityisesti tälle rasismille, seksismille, homofobialle, vihalle, uhalle. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden ja toimielinten neuvoston komission ja parlamentin on tehdä to- todella kaikkensa, käyttää kaikki mahdollisuudet vastustaa tällaisia voimia. Tästä on kyse meidän täytyy vastustaa niitä, jotka haluavat syrjiä ja sortaa joitakin meistä. Ja yksi tapa toimia olisi hyväksyä tämä horisontaalinen syrjimättömyysdirektiivi. Ei se ratkaise kaikkia epäoikeudenmukaisuuksia. Ei tässä saada heti kerralla tasavertaisuutta aikaiseksi, mutta se olisi askel oikeaan suuntaan ja sitä me tarvitsemme näin aikoina, jolloin kehitys kulkee väärään suuntaan. Nyt on kulunut yli kymmenen vuotta. Yli kymmenen vuotta. Nyt pidämme teitä silmällä, koska tämä ei käy päinsä. Meidän on nähtävä uutta suuntaa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Ferrara. Kiitos puhemies. Syrjimättömyysperiaate, joka löytyy Euroopan unionin lainsäädännöstä,